etenemään. Ja niin pian kuin turvallisuusolosuhteet vain sen tekevät mahdolliseksi, me jatkamme hankkeitamme, jotka nyt on keskeytetty Malin pohjoisosassa. Kiitos. Kiitos komission jäsen Dali. Olemme saaneet seitsemän päätöslauselmaesitystä ECRltä, EFDltä, Vihreiltä, SDltä, ALDelta, EPPltä e ja GUELta. Näin tämä keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan keskustelujen päätteeksi tänään. Seuraava tapaus liittyy sitten rankaisemattomuuteen Filippiineillä. Ja ensin kuulemme nämä esittäjät. Czarnecki ensimmäisenä. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, szanowni państwo. Hyvät naiset ja herrat. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, että Euroopan parlamentti että Euroopan parlamentin täytyy puolustaa ihmisoikeuksia tällä Aasian alueella ja tässä maassa erityisesti. Tämä tarkoittaa, että tilanne on toistuva, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olisimme voimattomia. Me, meidän täytyy puhua tästä asiasta ja meillä on esimerkkejä, jotka todistavat, että meidän ponnistelumme ovat johtaneet myönteisiin tuloksiin esimerkiksi Egyptissä, joten meillä on myös toivoa, että myös Filippiinien kohdalla tilanne tulee paranemaan meidän toimintamme johdosta. Tilanne on kauhistuttava. Inhimillisiä ihmisoikeusstandardeja on rikottu ja Euroopan parlamentin pitäisi unohtaa nyt poliittiset jakolinjat. Kiitokset kollega Czarnecki. Sitten Romeva Irueda, olkaa hyvä. Thank you, President. Uh, Kiitoksia puhemies. On tosiasia, että teloitukset ilman oikeudenkäyntiä ovat suuresti vähentyneet sen jälkeen, kun presidentti Akino tuli virkaansa vuonna 2010. Kuitenkin rangaitsemattomuus on laajalle levinnyt ja tässä edistystä ei ole vielä tapahtunut. Äh, Danaon veriloilun todistajat ja muut todistajat, heidät pitäisi saada todistajien suojeluohjelmaan mukaan. Ja tunnustamme, että äh, surmien määrä on vähentynyt, mutta tästä huolimatta, kuten monet kollegat sanoivat, meidän pitäisi saada aikaan paljon enemmän äh, kidutuksen käyttö ja mielivaltaiset pidätykset ovat laille levinneitä Filippiineillä. Filippiinien viranomaisten pitäisi tehdä enemmän ponnistuksia väkivaltaisuuksien vähentämiseksi. Väkivallan uhrien, kirjoituksen uhrien pitäisi päästä lääketieteellisen avun piiriin ja heitä pitäisi kuulla. Hallituksen pitäisi lopettaa kaikenlainen rahoitus, jota annetaan puoli sotilaallisille joukoille, ja hallitusta pitäisi myöskin kehottaa tekemään tämän tyyppisiä ponnistuksia. Täytyy tunnustaa, että olemme puhuneet näistä asioista vuosien ajan. Me odotimme uudelta hallitukselta uudenlaisia toimia ja niin kauan kuin emme ole nähneet muutosta meidän täytyy tulevinakin vuosina käsitellä näitä asioita tässä salissa. Kiitokset kollega Romeva I. Rueda. Seuraavaksi Ojuland, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Viime vuosina poliittinen väkivalta Filippiineillä on lisääntynyt. Neljä toimittajaa, heidän murha, murhansa ja verilöyly ovat nyt johtaneet siihen, että meidän täytyy todella vaatia sitä, että rangaitsemattomuudesta päästään. Presidentti Aquino on sitoutunut ihmisoikeuksiin, hyvään hallintoon ja korruption vastaiseen taisteluun, ja hänen hallintonsa on saanut aikaan merkittävää parannusta, jotta edistystä saataisiin jatkossakin. Rohkaisin häntä ja hänen hallintoaan todella huolehtimaan siitä, että rangaistukset, että rangaistaan niitä rikollisia. Samoin sitten nämä sieppaukset ja kidutus on saatava oikeuden eteen, erityisesti makoin taossa, kun 58 ihmistä kuoli verilöylyssä. Tämä on saatava selvitettyä. Kiitokset, kollega Ojuland. Seuraavaksi Posselt minuutti. President, 72 privat puhemies. 72 yksityisarmeijaa ja rankaisemattomuuden kulttuuri ovat sietämätön tilanne. On jo katastrofaalista, että valtiot, jopa demokraattiset valtiot käyttävät kuolemantuomiota. Muut mutta yksityisarmeijoiden suorittamat murhat ovat asia, jota on torjuttava voimakkaasti. Kannatamme Akinon hallinnon ponnisteluja, jotka tuottavat jo ensimmäistä hedelmää, mutta niitä täytyy vahvistaa ja erityisesti täytyy vahvistaa todistajansuojeluohjelmia, koska monet näistä yksityisarmeijoista liittyvät paikkoihin armeijassa korruption kautta on todistajien suojelujärjestelmää välttämätön, jotta tämä maa pystyisi askel askeleelta palaamaan oikeusvaltioperiaatteen pariin. Tämä on potentiaalisesti rikas ja kaunis maa ja hyvä Euroopan unionin kumppani ja siksi oikeusvaltioperiaate on siellä välttämätön. Kiitokset kollega Posselt. Sitten kollega Versia, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, herra puhemies. Filippiinillä kansalaisjärjestöt tuovat esiin yhä kidutuksia, katoamisia, telotuksia ilman oikeudenkäyntiä, erityisesti journalistien eh, ja eh, vasemmiston eh, aktivistien keskuudessa. Kyseessä on eräs niistä maista, joissa on ähm, eniten lehdistönvapauden rajoitusta. Rangaitsemattomuutta on yhä laajalti olemassa erityisesti äh, puolisotilaisten joukkojen suhteen. Magidana on verilöylyn äh, seuraukset, jossa yli 30 journalistia surmattiin. Tämä on pahimpien journalistien surmia koko maailmassa. Nämä oikeudenkäynnit ovat yhä käynnissä, ne ovat hyvä asia, mutta todistajien suojelu on puutteellista, kuten on käynyt Ismail Amin Eonoin murhan yhteydessä. Hänet surmattiin moottorisahalla. Magindana on verilöylyn todistajista hän oli kolmas jo surmattu henkilö. Euroopan unionin tuki, joka on nelisen miljoonaa euroa, pyrkii tukemaan ähm, oikeuden toimintaa, mutta minulla on jonkin verran epäilyksiä tämän ohjelman toimivuuden suhteen. Kiitokset kollega Versia. Ja nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä EPP Breda minuutti. Kiitos puhemies. Minä valittelen sitä, että näitä verilöylynnä todistajia on todella tapettu ja he ovat kadonneet Äh, vain siitä syystä, että he ovat vastustaneet äh, tätä vallassa olevaa perhettä alueella. Meidän eurooppalaisen käsityksemme mukaan Filippiinien valtion tehtävä on saattaa vastuulliset oikeuden eteen ja suojella todistajia oikeudenkäynnin aikana ja luonnollisesti huolehtia siitä, että oikeudenkäynti toteutuu kaikkien sääntöjen mukaan. Minä valittelen 34 toimittajan äh, murhaa verilöylyssä, niin kuin kollegatkin täällä. Ja uusi Filippienien valtio, sen tehtävä on suojella toimittajia niin, että he voivat äh, tehdä työnsä äh, rauhassa. Filippiinien valtion on torjuttava korruptiota, kitkettävä korruptiota ja todella on huolehdittava siitä, että rangaitsemattomuuden kulttuurista päästään. Sitten kollega Kretu minuutti. Paljon kiitoksia. Tämä keskustelu liittyy erityisesti tähän kolmanteen rikokseen, joka liittyy vuoden 2009 verilöylyyn. 58 äh, henkilöä tapettiin siellä poliittisin perustein. Näin ei voi jatkaa. Muuten syntyy uusia ihmisuhreja ja Filippiineillä on tärkeää, että tämä korruptoitunut järjestelmä saadaan tuhottua ja toimittajien suoja ei myöskään ole olemassa on huolestettavaa, että klaanien yksityisarmeijoiden valta on suurempi ja köyhyys ja korruptio johtavat siihen, että demokratia on vain julkisivu. Meidän täytyy kiireesti toimia näitä verisiä menetelmiä vastaan, eikä todistajia saa tällä tavoin Ähm, heidän ei tule vaieta, ei myöskään Mendanaon verilöylyn suhteen. Kiitoksia. Sitten kollega Saake minuutti. Kiitoksia puhemies, komission jäsenet, kollegat. Korruptiovastainen taistelu ja ihmisoikeuksien suojelu on prioriteetti ja Tämä julkilausuma on erittäin positiivinen asia. Me myöskin tervehdimme illalla sitä, että Filippiinit ovat vahvistaneet Rooman perussäännön, mutta nyt tämä pitäisi saada välitettyä tekoihin. On paljon tilanteita, jossa rangaitsemattomuus on vallalla, todistajia on so- sormattu sekä journalisteja. Valitettavasti Filippiinit on yksi kaikkein vaarallisimpia maita journalisteille maailmassa. Tämä koskettaa myöskin syyttäjän virastoa, kun he tutkivat näitä arkaluontoisia tapauksia. Kidutus, ihmisten katoamiset ja laittomat teloitukset pitäisi saada päättymään tuomalla niihin syylliset oikeuden eteen, vaikka he olisivat yhteyksissä armeijaan. YK on erityisedustaja vieraili maassa ja Euroopan unioni on valmis tukemaan oikeutta kaikille ohjelman kautta. Se on saanut 10 miljoonaa euroa vuosille 2012-2015 varoja. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Paska, minuutti. Kiitos puhemies, komission jäsen. Olen täysin vakuuttunut siitä, että Filippiinien äh, ongelmien syynä ovat äh, se, että että julkinen järjestelmä on hyvin heikka, ja, heikko ja sitten toisaalta se, että nämä puolisotilaalliset ryhmittymät ovat sekoittuneet viralliseen valtiolliseen armeijaan, joten tässä nyt on pyritty löytämään ratkaisua tähän hyvin heikkoon turvallisuustilanteeseen ja maailmassa on hyvin vaikea ymmärtää, että että valtio hyväksyy sen, että tällaiset puolisotilaiset joukot huolehtivat valtion turvallisuustehtävästä, että tällaiset yksityisarmeijat ottavat tämän tehtävän hoitaakseen. Meidän on vaadittava Akinolta, että hallitus todella huolehtii sen tehtävistä ja täytyy muistuttaa hallitusta, että se on täysin vastuussa näistä murhista. Kiitokset kollega Paska. Näin olemme kuulleet poliittisten ryhmien puheenvuorot. Kuulemme nyt muut puheenvuorot. Ensimmäisenä kollega Kelly. Kuten on sanottu, tilanne Filippiineillä ei ole kovinkaan miellyttävä, eikä tämä ole ensimmäinen kerta, että meidän on täytynyt keskustella keskustella tästä parlamentissa. Näissä murhissa, erityisesti vuoden 2001 ja 2009 välillä, jolloin 59 toimittajaa tapettiin, ei ole hyväksyttävissä. Ja se, että vain äh, muutamassa tapauksessa on ollut tuomioita, ei äh, anna kovinkaan hyvää kuvaa äh, maan oikeusjärjestelmästä ja vuosipresidentin äm, vo, valtaanastumisen jälkeen pidettiin protestimarssi e, ja siinä sanottiin, että presidentin on vihdoin toimittava. Häneltä odotettiin hyvin paljon, mutta kovinkaan paljon parannuksia ei ole tapahtunut ja meidän täytyy painostaa häntä, jotta tämä e, rankaisemattomuusperiaate e, lopetettaisiin. Kiitoksia. Kiitokset kollega Kelly. Ja nyt kollega Geringer de Odenberg. Dziękuję panie przewodniczący. Organy ścigania... Kiitoksia puhemies. Oikeusjärjestelmä Filippiinillä ei toimi oikein. YK ihmisoikeusneuvosto vahvisti tämän jokin aika sitten journalistien kokema painostus ja väkivalta on kasvanut hyvin paljon ja YK on äh, raportti on kiinnittänyt lokakuun 2009 tapahtumiin äh, huomion. Tuolloin paikallinen poliisi järjesti hyökkäyksen paikallista politiikkaa vastaan ja tämän hyökkäyksen seurauksena monia kymmeniä ihmisiä kuoli myöskin journalisteja. Väkivalta kulkee käsi kädessä salailun kanssa oikeusjärjestelmässä. Filippiinien tulisi tehdä ponnistuksia, jotta ne voisivat vahvistaa sen, että oikeuden periaatetta kunnioitetaan maassa. Kiitoksia ja sitten kollega Paletsis minuutti. Kiitoksia puhemies. brutaalien ja poliittisten perusteiden tässä äh, johtuneiden tapojen jälkeen äh, niin tämän ampatuanin klaanin johtaja, joka oli syypää näihin Magundinaon murhiin, on vieläkin tärkeässä virassa ja hänellä on armeija, joka kiduttaa uhrejaan eh, ja eh, hautaa ruumiin piilottaa hautaa ruumiit. Tämä on vakava viesti Filippinien viranomaisille eh, ja osoittaa, että tämä maa saattaa luisua kaaukseen. Vetoamme viranomaisin, että ne riisuvat aseista nämä yksityisarmeijat ja pidättävät kaikki henkilöt, joita epäillään näistä murhista. On myös tarpeen taata todistajien suojelu. Kiitokset kollega Paletskis. Näin olemme kuulleet kaikki puheenvuorot ja nyt vielä Catch the Eye-menettely. Ensimmäisenä kollega Silvestris. Il massacro di Manguin... Manguindanaon verilöyly tapahtui vuonna 2009 ja uhrit, jotka menivät esittämään varapormestarille asiakirjaa Bulanin kaupunkiin. Tässä oli 35 toimintajaa, avustajia, mm autonkuljettajia, monia ihmisiä mukana, ja tuo oikeusjärjestelmä ei ole sen jälkeen toiminut. Tämä osoittaa, kuinka oikeusjärjestelmä ei toimi. 25 syytettä on, ovat, on keskeytetty Ampatunin perheen jäseniä kohtaan. Tämä on hyvin vahva perhe ja hyvin harvat ihmiset ovat valmiita todistamaan heitä vastaan. Toivomme, että oikeus tapahtuu ja että Filippiinien hallitus noudattaa lakeja niin, että maassa noudatetaan täysin ihmisoikeuksia. Kiitokset. Ja sitten kollega Repo minuutti. Arvoisa puhemies, rankaisemattomuus sekä korruptio ovat Filippiineillä yhä kasvava ongelma filippiinien pitkäaikainen korruptio on pitänyt myös ulkomaiset investoijat poissa maasta. rankaisemattomuuden juuret yltävät vuoden kaksituhatta yhdeksän maguindanaon verilöylyyn. verilöylyn silminnäkijöiden murhat ovat filippiinien oikeuslaitoksen häpeä. väkivallan sekä pakotettujen katoamisen takaa löytyy selvästi poliittisia tarkoitusperiä. filippiinien on toimittava kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti oikeudenkäynnissä todistavia henkilöitä sekä heidän perheitään tulee suojella asianmukaisesti. vaadin että euroopan ulkosuhdehallinto seuraa filippiinien poliittisen tilanteen kehittymistä ja erityisesti mainitun verilöylyn oikeuskäsittelyä. kiitos. Kiitokset kollega Repo. Ja nyt kollega Tavares. Obrigado, senhor presidente. Já não é a primeira vez que discutimos aqui. Kiitoksia puhemies. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun me keskustelemme Magindanaan verilöylystä Euroopan parlamentissa. Olemme käsitelleet sitä jo 2010. Ei pidä unohtaa, että yli 50 henkilöä murhattiin Filippiineillä, kun he pyrkivät samaan aikaan vaalit ja yli 30 näistä henkilöistä oli journalisteja. Me keskustelimme asiasta siis 2010, mutta kun monia todistajia piti kuulla ja koska Filippiinillä oikeuslaitos on hidas, ei ole mitään syytä olettaa, että oikeuskäsittely alkaisi pian. Meillä oli suuria toiveita, kun Benigno Aquinosta tuli presidentti. Toivoimme, että tilanne muuttuisi kansainväliset järjestöt, heidän tulisi viestittää Filippiineille, että oikeus käsittely pitäisi saada eteenpäin ja ellei tämä ole mahdollista, se pitäisi siirtää kansainväliseen tuomioistuimeen. Kansainvälinen yhteistö, sen tulee saada tämä asia eteenpäin. Kiitoksia. Kiitokset kollegat Tavares ja nyt kollegat Tanak. Uh, niin, minäkin haluan ilmaista huolestuneisuuteni tästä rankaisemattomuusperiaatteesta, joka on kehittynyt filippiineillä viime vuosina. Erityinen huoli oli tämä vuoden yhdeksän verilöyly, jossa 59 ihmistä menetti henkensä mukaan lukien kansalaisoikeusaktivistit, jotka osallistuivat rauhanomaiseen mielenosoitukseen Mantin, Guindanaossa. Tämä osoittaa, että täällä on rikollinen kulttuuri, jossa uhkaillaan, tapetaan ja jossa on levinnyt korruptio hyvin laajalle. Filip Filippiini on samalla tasolla Somalian kanssa, mitä tulee lehdistönvapauteen. Vetoan presidentti Akkinon, että hän noudattaa ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta ja loisi esimerkiksi todistajien suojeluohjelman ja torjuu

Herra puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, rangaitsemattomuus, ihmisten katoamiset ja teloitukset ilman oikeudenkäyntiä ovat valitettavasti jotakin, mitä Filippiinillä on tapahtunut jo kauan aikaa. Ja tämä on laajalti huomattu. Tämän vuoksi Euroopan unioni tukee uudistusta oikeuslaitoksessa ja taistelee rangaitsemattomuutta vastaan, kidutusta, laittomia teloituksia ja katoamisia. Nämä ovat avainkysymyksiä ihmisoikeussuunnitelmassa Filippiineillä. Kaksi viikkoa sitten YK on ihmisoikeusneuvoston kautta Euroopan unioni osallistui aktiivisesti ar- määriä kasva arviointiin Filippiineen suhteen. Nämä mainitut kysymykset olivat kaikkein tärkeimpiä huolia tällä toisella määräaikaisarvioinnin kierroksella. On erittäin hyvä, että suuria edistyksiä on tapahtunut vuoden 2010 arvioinnin jälkeen. Kuten tiedätte, olemme rohkaisseet presidentti Akinon hallitusta, jotta syyttäjänlaitos toimisi nopeammin näissä laittomis- ja teloitustapauksissa, ihmisten katomistapauksissa, myöskin Maguidanon verilöylyn kohdalla. Ja jotta ryhdyttäisiin toimiin, ettei tämän tyyppisiä tapahtumia enää tule. Monia aikaisempia ponnistuksia on jo tehty ja nyt presidentti Akinon toiminta on mennyt oikeaan suuntaan. Me tervehdimme ilolla edistystä, jota Akinon hallitus on tehnyt ihmisoikeuksien alalla, rangaitsemattomuuden alalla ja oikeuslaitoksen periaatteiden kunnioittamisen suhteen Filippiineillä. kiidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun vastainen lisäpöytäkirjassa ratifiointi on erittäin hieno asia ja tervehdin sitä. Kuitenkin lisää tulee tehdä. On olemassa rakenteellisia suuria ongelmia hallinnossa ja siksi rohkaisemme presidentti Akinoa taistelemaan ei vain korruptio vasta, korruptiota vastaan, mutta myöskin rangaistamattomuutta vastaan rohkaisemme myöskin Filippiinien hallintoa ottamaan tukea Euroopan unionilta. Meillä on äh, vuosina 2009-2010 ollut oikeuslaitoksen tukiohjelma, joka on antanut teknistä asiantuntija-apua. Ja tämän ohjelman aikana laittomat teloitukset ovat laskeneet noin 300 vuode, vuonna 2006 noin 30 vuote, vuonna 2010 ja myöskin äh, erilaiset tapaudet, tapaukset ovat vähentyneet, joita on tuotu yleisen syytteen eteen. Haluaisin vakuuttaa teille, että Euroopan unioni tekee ähm, ponnistuksia rangaitsemattomuutta vastaan. Me olemme aloittaneet 10 miljoonan euron ohjelman, joka tulee äh, EP Just lähdettiin perustalle rakentamaan ja joka tulee tukemaan oikeuslaitoksen toimintaa. Kiitoksia. Kiitos. Olemme saaneet seitsemän päätöslauselmaesitystä. Näin tämä keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan seuraavan keskustelun jälkeen. Nyt keskustellaan etnisten vähemmistöjen